Uh, Hyvät kollegat, me aloitamme äänestyksillä. Työjärjestyspuheenvuoro ilmeisesti. Mr. President. Puhemies, minä taas otan esille valituksen ajan hallinnasta tässä parlamentissa sekä eilen että tänään. Meille annettiin äänestysaika ja se on taas mennyt aivan päälailleen. Varmastikin hyvin tehokkaan, halli, tehokkaasti hallitun parlamentin merkki on se, että sitä, voita, sitä voitaisiin ajoissa hoitaa. Voisitteko nyt vaatia muilta viranomaisilta ja, ja, ja, ja hallinnolta, että tämä asia hoidetaan? Muuten me teemme tästä koko ajallisen varauman. Go ahead. Olkaa hyvä. Puhemies, äh, työjärjestyspuheenvuoro liittyy kahteen ensimmäiseen äänestykseen ajatellen seuraavia kalentereita, istuntokalentereita. Tästä pari seikkaa. Aivan ensiksi nämä äänestykset osoittavat, äh, miten voimaton parlamentti oikeastaan on. Kaikki sanovat, että meillä on lisää valtaa, mutta Clark. Työjärjestyspuheenvuoro eikä puhe. Brown. Niin tässä yritetään väistää se seikka. Olen pahoillani. Me menemme äänestyksiin nyt. No niin, äänestämme Fernasen, Fernandesin mietinnöstä. Nyt Unkarin, puhe, Unkarin presidentin puheen jälkeen vasta jatkamme sitten äänestystä istuntokalenterista. Mr. President, I, I would not... Puhemies, minä en normaalitapauksessa tässä tämmöisestä kysymyksestä puhu. Minä kunnioitan puheenjohtajaa. Kuitenkin, mutta ryhmille on kerrotti, että istuntokalenteriäänestys tapahtuu aluksi eikä herra Schmidtin puheen jälkeen. On kunnioituksen puutetta herra Schmidtin puhetta vastaan, että meitä pyydetään tulemaan takaisin vielä kahta äänestystä varten hänen puheensa jälkeen. Sen takia pyydän ehdottamaan muutosta esityslistaan niin, että kaikki äänestykset tehdään ennen presidentin puhetta ja aloitetaan istuntokalenteriäänestyksillä. Uh, Mr. Milton Scott, I have an answer. Niin, Macmillan Scott, minulla on vastaus tähän. Maanantaina parlamentti äänesti esityslistasta ja eh, siellä esityslistassa näkyy, että parlamentti äänesti, että kalenterista äänestetään 12.30, 13.30 ja tämä päätös oli parlamentin tekemä maanantaina. Anteeksi, että viivytän keskustelua, mutta itse asiassa äänestyslistat on jaettu kaikille ryhmille. Jos siinä oli virhe, niin se virhe olisi pitänyt korjata. On naurettavaa ja yhden jäsenvaltion presidenttiä, presidenttiä äh, epäkunnioittavaa, että kaikkia pyydetään äänestämään hänen puheensa jälkeen. Tehdään se nyt. Ja mitään perustetta ei ole sille, että tätä muutetaan taas. Okay. Here's how this goes. No niin, nyt menemme tällä tavoin eteenpäin. Joka maanantai äänestetään äh, esityslistasta. Jos haluaa muuttaa sääntöjä, niin näin voidaan tehdä, mutta sanotaan, että me äänestämme äh, asiasta äh, maanantaina. Siitä huolimatta puhemiehellä on oikeus ottaa kalenteriäänestykseen, jos enemmistö haluaa näin tehdä. Eli pyytäisin tai kysyisin vielä kerran, haluatteko äänestää siitä, että muutetaan kalenteria tänään? Kuka kannattaa? Kuka vastustaa? Kuka tyhjää? Oikein hyvä. Eli ehdotus on siis. Having said this, dear colleagues. Niin, minä haluaisin muistuttaa, että jos te haluatte sanoa jotakin esityslistasta, niin olkaa maanantaina paikalla. Now. Now. Who wants... No niin. Macmillan Scottin ehdotus oli se, että äänestetään istuntokalenterista ennen Unkarin presidentin puhetta, jos meillä on aikaa siihen. Tässähän me menetämme koko ajan aikaa. Nyt kun kello on noin paljon, meillä on paljon äänestyksiä myös puheen jälkeen. Kuka kannattaa sitä, että äänestetään istuntokalenterista ennen presidentin puhetta, jos näin meillä on aikaa? Kuka vastustaa? Tyhjää. Eli näin teemme, äänestämme kalenterista, jos meillä on aikaa ennen presidentin puhetta. So, colleagues, it makes no... Hyvät kollegat, ei tässä mitään eroa. Joka tapauksessa jatketaan äänestyksiä presidentin puheen jälkeen. Okay, I'll tell you what I'll do. I'll... No niin, eh, minä käytän harkintavaltaani, eh, jotta tämä eh, saadaan päätökseen ja äänestetään ensimmäiseksi kalenterista. Ovatko kaikki nyt tyytyväisiä? Oikein hyvä mutta teidän täytyy olla täällä vielä presidentin puheen jälkeen äänestämässä, mutta mennään nyt eteenpäin. Niinpä. 2012 kalenteri tarkistus 2. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 1. Tämä on suljettu äänestys. Teillä on siellä äänestys laitteenne ja äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. Ja äh, hyväksytty. Nyt me menemme eteenpäin ja äänestämme 2013 kalenterista. Tarkistus kaksi puolesta. Vastaan tyhjää. Hylätty. Anteeksi, hyväksytty, hyväksytty siis. Ja sitten tarkistus yksi, salainen äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Εγκρίνεται. Hyväksytty. Έκθεση Φερνάντες, κατευθυντήριες γραμμές... No sitten menemme Fernasen, Fernandesin mietintöön, joka koskee vuoden 2012 talousarvion suuntaviivoja muut pääluokat. Minulla on sellainen vaikutelma, että tästä tulee aivan sirkusta tästä äänestyksestä. Tarkistus kaksi oli hylätty, minä olen tällä kannalla. Ja sitten puolesta tarkistus kolme tyhjää hylätty. Kuutonen puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kohta 13, kohta kohdalta äänestys, ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää. Tämä täytyy tarkistaa vielä. Tarkistus kaksi tarkistetaan koneellisesti. Peräsoforias. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus neljä Tämä on nimenhuutoäänestys ja äänestys alkaa koneellisesti. Peräsuforias. Ja äänestys päättyy. Hylätty. 31 nimenhuutoäänestys ja äänestys alkaa. Äänestys päättyy 31 kohdasta. Hyväksytty. Tarkistus 5 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seitsemän kahdessa osassa ensimmäinen osa. Ei se onkin vedetty pois. Okei. Okay. tropologia 7 δεν υπάρχει πλέον. Ε, δεν υπάρχουν... Seitsemässä ei olekaan kohta kohdasta, kohdalta äänestystä, vaan koko tarkistus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Haluatteko tarkistaa seitsemäisen? Tarkistus seitsemän, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää. Tämä pitää tarkistaa koneellisesti. Tarkistus yksi Äänestys alkaa. Peräsuforias. Ja äänestys päättyy. Hyväksytty. Loppuäänestys. äänestys Äänestys alkaa. Πέρα ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια στον κύριο Φερνάντε. Hyväksytty. Onnittelut herra Fernandesille. Seuraava äänestys on äh, päätöslauselma esitys äh, EUn strategia Atlantin aluetta varten tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kolme puolesta vastaan tyhjää hylätty. Viisi, kohta viisi nimenhuutoäänestyksellä äänestys alkaa. Äänestys päättyy ja hyväksytty. Kohta kahdeksan nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää. Tämä tarkistetaan tarkistus yksi koneellisesti. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja loppuäänestys nimenhuuto äänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty ja onnittelut. Me keskeytämme äänestyksen presidentin puhetta varten. Jatkamme sen jälkeen äänestyksiä.